Bonjour à tous. La séance est donc reprise. Hyvää iltapäivää. Jatkamme istuntoa ja ö, pöytäkirja on luettavissa, jollei siihen ole huomautettava, Se hyväksytään esityslista. Seuraavaksi esityslistalla on yhteinen yhteiskeskustelu.